Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, meillä on nyt suuri haaste ähm, edessämme siirtolaisliikkeen takia ja se voidaan, siitä voidaan selvitä vain solidaarisuuden kautta äh, ja siksi äänestämme nyt äh, tällaisesta hätätoimenpiteestä, jolla 120 000 siirtolaista voidaan siirtää Italiasta, Kreikasta ja Unkarista, mutta tämä kriisi voidaan selättää ainoastaan, jos ajattelemme tämän kriisin ulkoisia ulottuvuuksia. Tilanne Syyriassa, mutta myös Syyrian naapurimaissa heikkenee jatkuvasti, siksi yhä useammat ihmiset joka päivä lähtevät vaaralliselle matkalle Eurooppaan. Me tiedämme, että Syyri Syyrian konflikti äh, on äh, nyt käynnissä viidettä vuotta, ratkaisua ei ole näkyvissä, väkivalta on kärjistynyt viime kuukausina äh, ihmiset, jotka pelastavat henkensä, menettävät kuitenkin elinkeinonsa ja kotinsa. Yli puolet näistä tämän maan ihmisistä elää äärimmäisessä köyhyydessä ja myös ne neljä miljoonaa rekisteröityä syyrialaista, jotka äh, naapurimaiden ystävällisyyden kautta Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa ovat äh, löytäneet turvapaikan, elävät tai pysyvät hengissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Ja tämä johtuu siitä, että Jordania ja Libanon erityisesti ovat aivan voimiensa äärirajoilla. Ja ne auttajat, jotka tukevat eh, näitä ihmisiä vaikeissa olosuhteissa ovat myöskin äärirajoilla. UNHCRn rahat ovat loppumassa Monet teistä tapasivat Herra Gutierrezin täällä tällä viikolla, mutta että naiset ja herrat, me emme ähm, äh, jättää UNHCR ja apulia, äh, avu, apua antavia oman onnensa nojaan. Ähm, nyt on luotu rahasto, jolla äh, autetaan pakolaisia paikan päällä. Rova Mogherini vain pari päivää sitten täällä parlamentissa muistutti meitä siitä, että tästä rahastosta on tarkoitus antaa neljä miljardia euroa. Hyvät naiset ja herrat, tähän mennessä on annettu 41 miljoonaa. EUn budjetista vain 5 miljoonaa. Suurin osa on annettu Saksasta ja Italiasta. Siksi olen pääministerin äh, Betlin, joka on neuvoston äh, puheenjohtaja. Olen häneltä pyytänyt, ähm, että hän nyt varmistaa, että vihdoinkin nämä äh, määrärahat maksetaan ja vetoan myös komissioon, jotta kaikki käytössä olevat määrärahat vetoan komission, jotta kaikki käytössä olevat määrärahat, äh, jotta äh, annettaisiin Libanonin, Jordanian, Syyrian silloin kun se on mahdollista ja Turkkiin. He, hyvät naisten herrat, jos emme tässä onnistu, niin silloin äh, me tarvitse, meille syntyy vielä enemmän ongelmia kuin mitä meillä nyt jo on. Meidän uskottavuutemme riippuu myös siitä, maksetaanko ne määrärahat, joita näille maille tarjoamme. Siksi kiitän teitä tuestanne. Aion julkaista tämän kirjan, herra Beteliä, olen pyytänyt siinä tapauksessa, että tulevalla viikolla järjestetään ylimääräinen huippukokous vetoamaan hallitusten ja valtionpäämiehiin, jotta he välittömästi maksaisivat nämä määrärahat. Herra Weber. Herr Präsident, wir sind in einer... Puhemies, olemme ainutlaatuisessa eurooppalaisessa tilanteessa äärimmäisen suuren haasteen edessä. Siksi tämänpäiväinen erityisistunto on asia, jota ryhmäni tukee. Me annamme tänään tärkeän signaalin. Me todistamme, että Euroopan unioni voi toimia ja instituutit pystyvät toimimaan. Osoitamme solidarisuutta ja minä tuen sitä, että lähetämme tällaisen solidarisuuden signaalin. Ryhmän nimissä haluaisin todeta, että tämänpäiväinen signaali on vasta ensimmäinen askel. Me tarvitsemme muitakin toimia. Turvalliset kolmat maat ja ulkorajan valvonta ja myöskin äh, hylättyjen äh, turvakakemusten äh, saaneen saaren henkilöiden takaisin palauttaminen koteihinsa. Tämä on asiat, joita kuntoon kansanpuolen ryhmänä Haluamme osoittaa, että Euroopan valmis toimimaan. Siksi minä tuen tätä ehdotusta, joka nyt on tehty. Pitää pitellä. Edustaja Pitella. In Brevemente, il Ihan lyhyesti. Sosialistien ja demokraattien ryhmä on vakuuttunut siitä, että parlamentti tänään antaa vahvan viestin, joka kuvastaa solidarisuutta pakolaisia kohtaan, mutta myös Euroopan kansalaisia kohtaan. Me tuemme teidän kirjettämme, me jaamme sen hengen ja tämän pyynnön, joka on osoitettu neuvostolle ja komissiolle. Herra Pitellä, meillä on ilmeisesti ongelmia saksankielisessä tulkkauksessa. La cabine allemande peut... Puhunpa ranskaa. Eh, että Saksan kopi voi nyt tulkata saksaksi. Kiitos, hyvä. Niin olin sanomassa puhemies, että tuemme teidän kirjettänne Mekin vetoamme neuvostoon ja komissioon, että vapautettaisiin nämä määrärahat niin, että voitaisiin tukea toimia pakolaisten auttamiseksi Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa. Haluaisin koko ryhmäni nimessä sanoa suurkiitoksen kaikille niille vapaaehtoisille ja kansalaisjärjestöille, jotka näkin tunteina pätevästi ja suurella rakkaudella tekevät työtä. Kiitoksia Rapitella, herra Thank you for the support. Thank you. Thank you. Kiitos tuosta. Kiitos tuosta. Haluan kiittää tästä aloitteesta. Eilisessä keskustelussa herra timmermansin kanssa otimme jo tämän etuspuulla kysymyksen esille EUn suunnalta. Voimme tukea tätä täysin. Enkä ymmärrä, kun Euroopan parlamentissa on niin paljon rahaa antaa suoraan YKlle, niin tällaisen kriisin jälkeen vain muutamia miljoonia on siirretty. Tämä koko täysistunto voi tehdä niin kattamatta ehkä jotain poikkeuksia tuolla takana. Edustaja Lambert. Oh. Puhemies, pu- ennen kuin puhun, halusin pyytämään kaikkia täällä salissa osoittamaan aina vähäisintä minimikunnioitusta mielipiteen ilmaisun vapautta kohtaan ja ilmoittaisin myös tukeni. Palaan. Antakaa minun puhua, antakaa minun puhua. Esitys sitä kohtaan seuraava. Puhemies, me tulemme tänään hyväksymään tekstin kiireellisellä menettelyllä. Ryhmäni kiinnittää huomiota siihen, että jos neuvosto merkittävästi, merkittävästi muuttaa komission ehdotusta, painotetaan, että tämä parlamentti ja tämä parlamentin oikeuksia kunnetaan, että parlamenttia ku, kuulla uudestaan. Tämä on puhe, työjärjestyspuheenvuoro. Ennen kuin vislaatte siellä, niin kuunnelkaapa. Dank, <clears throat> Herr Lamberts. Paljon kiitoksia, herra Lamberts. Seuraavaksi herra Fox. President, early... Puhemies, aiemmin te sanoitte, että halusitte, että me autamme kaikkien pahimmassa tilanteessa olevia. Minä olen, minun ryhmäni on samaa mieltä, mutta kaikkien vähäosaisimmat eivät ole niitä, joilla on ollut riittävästi terveyttä ja varoja ja rahaa kävellä Syyrian rajalta Eurooppaan. Kaikkein pahimmassa oloissa ovat Turkin ja Libanonin pakolaisleirillä olevat ihmiset. Minun ryhmäni tulee estämään tätä tekstiä vastaan, koska me emme usko, että Euroopan porttien avaaminen kaikille, jotka pääsevät vain rajalle asti, on oikea tapa auttaa heitä. Katsomme myöskin, että periaatteellisella tasolla on väärin, että Euroopan unioni määrää tai pakottaa, teidän sanollanne sanottuna, jäsenvaltiota ottamaan vastaan ihmisiä vastoin näiden maiden tahtoa. Äskiliotis. Edustaja Skilioti. Kiitos puhemies. Me emme usko, että tässä mennään tarpeeksi pitkälle. Meillä on merkittävä humanitaarinen kriisi, sota ja Euroopan unionin ja sen toimielimien täytyy rakentaa rauhaa tällä alueella. Emmekä me voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot sulkevat rajojaan. Ne eivät näytä ymmärtävän valtavan humanitaarisen kriisin luonnetta, joten tuomme tätä aloitetta. Meidän pitää muuttaa sana lihaksi. Nämä ihmiset tarvitsevat apua, jäsenvaltiot kuten Italia, Unkari, Kreikka tarvitsevat apua. Meidän pitäisi vaatia enemmän. Meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen yritys ratkaista Euroopan pakolaisongelmaa. Farage. Edustaja Farage. President Schultz. Puhemies Schultz. UNHCR YK on pakolaisjärjestön toteaa, että 59 miljoonaa ihmistä on lähtenyt kodistaan tänä päivänä. Näin paljon on pakolaisia ja kun äänestämme tämän tekstin puolesta tänään, tämä lähettää viestin, sellaisen viestin, että Eurooppa on valmis hyväksymään mittaamattoman määrän ihmisiä, ja tämä on poliittisesti ja fyysisesti mahdotonta, eikö olisi siksi parempia ja älykkäämpää, että pohtisimme, mitä 1951 Geneven yleissopimuksessa laadittiin pakolaisen määritelmäksi. Pakolainen henkilö, joka rotunsa, uskontonsa, poliittisten uskomuksensa tai suuntautumisen vuoksi joutuu pelkäämään sortoa ja vainoa. Mikäli jäsenvaltiot soveltaisivat tätä määritelmää ja tukisi oikeita pakolaisia, silloin kansalaiset tukisivat tätä toimintaa. Nyt kannustetaan miljoonia ja miljoonia ihmisiä lähtemään raamatun kaltaiseen eksodukseen. Hyöty tästä menee ihmissalakuljettajille. Yhä useampi ihminen tulee hukkumaan välimerellä, eikä tässä ole yhtään mitään järkeä. arvoisa ehm, Kiitoksia puhemies. EFDD-ryhmä ei tässä asiassa ole yhtenäistä mielipidettä. Italian valtuuskunta tukee vakuuttuneesti teidän pyyntöänne. Me olemme vakuuttuneita siitä, siitä, että Euroopan täytyy olla Eurooppa ja että kolmea valtiota ei voida jättää yksin tässä hätätilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Borrelli. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen lausunto, jonka juuri teitte. Herra Blinski. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää, että te puhemiehen, puhemiehen asemassanne äh, kerrotte mielipiteenne äh, tälle äh, parlamentille, kun käydään äh, kun keskustelua näin tärkeästä päätöksestä ei voida käydä. Me pyydimme, pyysimme keskustelua näin tärkeästä esityslistan kohdasta ja nyt tämä on tällaista keinotekoista parlamentarismia, aivan sattumavaraista keskustelua. Joku ehkä saa puheenvuoron tai sitten ei te haittaatte eurooppalaista parlamentarismia, kun näin tärkeässä asiassa ei voida käydä eh, kunnollista keskustelua ja huolimatta mistään poliittisesta vakauksesta vetoan nyt kaikkiin, että ylläpidämme tämän parlamentin arvokkuutta, että kun on kyseessä tärkeä päätös, niin hyväksytään keskustelun käynti, eikä tehdä tällaisia nopeita päätöksiä ja mukamas keskusteluja, jotka eivät oikeasti keskusteluja ole. Tämä haittaa parlamentin arvovaltaa ja se, mistä tänään päätetään, kiireellisesti on se, että jaetaan pakolaisia ympäri Eurooppaa. Se on asia, joka on hyvin kiistanalainen täällä parlamentissa ja joka myöskin on valtioiden suverenisuuden vastainen. Meidän täytyy nyt löytää ratkaisu, jolla autamme ihmisiä mm, heidän kotimantereellamme, emmekä pakota valtioita päätöksiin, joita kansalaiset eivät laisinkaan tue. Kiitoksia. Vielen Dank. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia herra Ferhofstadt tästä vinkistä. Äh, hyvät naiset ja herrat, herra Timmermans on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, miss. Kiitos puhemies, että saan puheenvuoron. Maailma kohtaa pakolaiskriisin. Herra Farage on aivan oikeassa kiinnittäessään huomiotamme siihen pakolaiskriisiin, joka on jatkuva vielä vuosia. Meidän täytyy tarttua välittämään kriisiin ratkaistaaksemme rakenteellista kriisiä. Eurooppaa haastetaan poliittisella tasolla, humanitaarisella tasolla, sanoisin moraalin tasollakin. Kykenemmekö me tarjoamaan ratkaisuja, jotka ovat realistisia, jotka noudattavat oikeudellisia velvoitteitamme, erityisesti jotka ovat yhteen sopivia sielujemme kanssa. Haluan sanoa Euroopan komission puolesta että olemme erittäin kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se ymmärtää, miten kiireellinen tämä asia on. Olemme erittäin kiitollisia Euroopan parlamentin puhemiehelle, että hän on ottanut ohjakset ja tarjoaa mahdollisuuden äänestää tänään, niin että molemmat toimielimet Euroopan parlamentin johdolla voivat sanoa jäsenvaltiolle ja neuvostolle, toiminnan hetki on nyt toiminnan hetki on humanitaaristen periaatteitamme pohjalta. Emme me kaikkien rajojen avaamista tässä vaadi, vaan vaadimme sydämiemme kanssa yhteydessä pysymistä. Ne ihmiset, jotka pakenevat sotaa ja vainoa. Meidän on toimittava nyt. Ja kiitän siitä, että parlamentti osoittaa poliittista vastuuta.